Me tulemme kuulemaan kaikkia eri eturyhmiä ja palaamme sitten komission tiedonannon puitteissa myöhemmin. Kiitos. Kiitoksia teille komission jäsen. Me olemme saaneet kuusi päätöslauselmaesitystä tästä aiheesta. Äänestys toimitetaan huomenna. Tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty ja me siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyse on komission julkilausumasta kolmansista maista peräisin olevan lihan tuonti. Me aloitamme tämän keskustelun kuulemalla komission jäsentä Rouva Vasiliu, olkaa hyvä. Να με συγχωρήσετε γιατί λόγω του θέματος αυτού που έχει πολύ μεγάλο Tämä aihe on poikkeuksellisen kiinnostava, rova puhemies. Tähän liittyy hyvin monia eri tekijöitä ja siksi minä tulen puhumaan varsin pitkään. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, Meillä on useita keinoja käsitellä kolmansista maista tulevaa lihaa. Meillä on ollut tehokkaita maa tuontipolitiikkoja, jotka ovat ottaneet huomioon tieteelliset kehityskulut ja tämänhetkiset tautitilanteet kolmansissa maissa. Erityisesti komissio on kiinnittänyt huomiota suu- ja sorkkatautiin kolm, vie, viejämaissa, jotka ovat kolmansia maita, koska tällä hetkellä Euroopan unionissa tätä tautia ei ole. Tällä taudilla on kuitenkin ö, suuri mahdollisuus aiheuttaa taloudellista hallaa me olemme maailman eläinten terveysorganisaation avulla ryhtyneet toimiin, jotta suu- ja sorkkatautia on voitu estää. Erilaiset fytosanitaariset toimet ovat johtaneet siihen, että tietyt maat voivat käyttää eri standardeja ja eri käytänteitä, mutta tämä ei silti välttämättä lisää ähm, eläintautiriskiä. Euroopan unioni ei voi äh, tuputtaa äh, muille maille meidän omia sisäisiä lainsäädäntötoimiaamme. Äh, aivan kuten ne kolmannet maat, joihin me viemme, eivät voi tuputtaa omia kansallisia sääntöjään meille. Me voimme ainoastaan vaatia, että kolmansien maiden toimilla on vastaava vaikutus kuin meidän toimillamme. Otetaanpa jäljitettävyys esimerkiksi. Euroopan unionissa meillä on tiukkoja sääntöjä yksittäisten jäljitys <clears throat> menettelyjen osalta. Jos tauteja puhkeaa, me voimme jäljittää potentiaaliset potentiaalisesti infektoituneet eläimet ja voimme tällä tavalla jäljittää taudin alkulähteen. Meidän sääntömme mahdollisivat myös sen, että voimme seurata ruokaa ja rehun, rehua aina tallista lautaselle. Mm, tällaiset jäljitettävyyssäännöt ovat myös avittaneet niitä kolmansia maihin, jotka tuovat Euroopan unioniin tai vievät Euroopan unioniin, voivat tällä hetkellä voivat siis pitää huolen siitä, että eivät aiheuta ei hyväksyttäviä riskejä Euroopan unionille. Haluaisin myös korostaa sitä, että karjan jäljitettävyystoimia hyväksyttiin lähinnä BSE-kriisin kriisin vastaukseksi sehän johti siihen, että kuluttajan luottamus laski kuin lehmän häntä ja naudan kauppa kärsi. Haluaisin nyt käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni, hyväkseni ja selostaa teille ö, niitä toimia, joilla pyrimme ö, naudan lihan tuonin osalta vähentää riskejä. Ja haluan pitää huolen siitä, että voimme suojella Euroopan kansanterveyden ja eläinten terveyden. Olemme ottaneet OIE-standardit käyttöön ja meillä on myös SPS-sopimus, jota noudatamme. Nämä toimet voidaan ryhmittää viiteen eri tasoon. Ne ovat niin kattavia, että ainoastaan 12 kolmatta maata Euroopan unionin ulkopuolella voivat täyttää kaikki kriteerit – ja niinpä me tuomme na- naudanlihaa ainoastaan näistä maista. Ensinnäkin naudan tuonti on sallittu kolmansista maista tai tietyistä kolmansien maiden osista, jos niillä on jos niille on annettu erityinen lupa komission tarkastusten jälkeen, on todettu, että niiden eläinlääkintäviranomaiset valvovat eläinten terveystilannetta kriteerien mukaan. Kolmanneksi alku, nautojen alkuperäalue, alueen täytyy olla sellainen, että OIE ja Euroopan unioni ovat todenneet nämä BSE-vapaiksi. Nautaa vievien, naudanlihaa vievien maiden täytyy noudattaa selkeää valvontajärjestelmää, jotta voidaan jäljittää eläin lää, lää, lääkintään käytetyt aineet, kasvuhormonit, kaikki sellaiset aineet, jo, jotka on kielletty Euroopan unionissa. Neljänneksi, kaik, jos, jos tuodaan tuoretta lihaa, tämän tuoreen lihan täytyy tulla luvan saaneesta teurastamosta. Viidenneksi, meillä on selkeät ehdot, jotka liittyvät lihan tuotantoon ja varastointiin. Lisäksi meillä on ylimääräinen suojakerros siinä mielessä, että sallimme ainoastaan lihassa ole, lihan mukana tulevan luun, muun muassa Uudesta Seelannista, USAsta ja muutamasta muusta maasta. Ja mitä tulee näihin seitsemän muuhun maahan, ainoastaan luutonta lihaa voidaan viedä Euroopan unionin. Tämä käytäntö varmi, varmistaa sen, että FMP-virus inaktivoituu, vaikka se olisi muiden eh, toimien jälkeen edelleenkin läsnä lihassa. Eh, eh, ne lihalähetykset, jotka tuodaan Euroopan unioniin, niiden täytyy olla eläinlääkärin varmistamia. Tämän varmistuksen täytyy taata se, että kaikki kriteerit täytetään. Silloin kun lihalähetys tulee Euroopan unioniin, suoritetaan kontrolleja nimenomaan jäsenvaltioiden eläinlääkintävirastot ja virastot suorittavat näitä tarkastuksia raja-asemilla. Kaiken tuo, tuodun lihan täytyy käydä läpi tämä tarkastusprosessi. Ja prosessissa täytyy ottaa huomioon asiakirjat ja täytyy myös tehdä fyysisiä tarkistuksia tuo, tuotu liha tarkastetaan sataprosenttisesti kaikilla tarkastusasemilla. Tämän lisäksi tehdään fyysisiä eläinlääkärin tarkistuksia ainakin 20 prosentille kaikista lähetyksistä. Tämän lisäksi meillä on vielä ylimääräinen suojan taso koska kiellämme Euroopan unionin tietyn jäteaineksen tuonnin Euroopan unioniin. Ja tällä tavalla haluan pitää huolen siitä, että FME-virus E-virukselle ei altistuta. Ja kaikki nämä toimet, joita olen kuvailut, ovat täysin harmonisoituja ja vuonna 2006 EFSA myönsi, että nämä toimet ovat erittäin tehokkaita. Niillä voidaan vähentää FMEn saapumista Euroopan unionin ja siteran EFSA. Se, on sanonut, että Euroopan unionilla on sofistikoitu tuonnin valvontajärjestelmä. Nämä ponnistukset, nämä toimet näyttävät olevan äärimmäisen tehokkaita, kun puhutaan lihan ja lihatuotteiden laillisesta tuonnista. Seuraava kohta. Koska Tämä, siis 70-luvulta alkaen meillä ei ole koskaan ollut Euroopan unionin sisällä FMDn pesäkkeitä, joka olisi johtunut, tai tautitapauksia, jotka olisivat johtuneet tuontilihasta. Britannian mm, BC tai FMD-tauti johtui siitä, että oli tuotu laittomasti lihaa muu, todennäköisesti Aasiasta. Meidän täytyy keskittää ponnistuksemme todellisiin riskialueisiin ja meidän täytyy ottaa huomioon laiton tuonti ja yksityinen tuonti sen sijaan, että ylisääntelisimme laillista tuontia. Ja te olette varmasti kaikki nähneet Euroopan unionin lentokentillä julisteita, joissa matkustajille selostetaan sääntöjä, jotka liittyvät eläinperäisten tuotteiden tuontiin. Olen tietoinen siitä, että jotkut teistä olette ö, olet huolissanne Brasiliasta tuodusta, tuodun lihan suhteen. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että lisävaatimuksia on otettu käyttöön viime vuoden tammikuussa nimenomaan Brasilian ö, tuonin osalta. Ne sisältävät kaikki ne vaatimukset, jotka jo mainitsin, mutta myös sen, että alkuperä karjatilat on hyväksytty ja tarkastettu. Ja nyt vaaditaan myös se, että ne nautoeläimet, joiden lihaa, lihan on tarkoitus päätyä eu markkinoille, rekisteröidään tietokantaan. Nämä eläimet, näitä eläimiä on vähemmän kuin 1,5 prosenttia koko Brasilian nautakarjasta. Tämän seuraamuksena Brasilian viranomaiset ovat ähm, arvioineet uudemman kerran niitä tiloja, joissa kasvatetaan karjaa, jonka lihaa on tarkoitus viedä Euroopan unionin. Yli 10 000 tilaa olivat kelvollisia ähm, vientiin ja vain noin, siis 10 000 tällä hetkellä vain 1708 on tällä hetkellä hyväksyttyjä ja tämän johdosta Brasilian lihatuonti on, lihavienti on laskenut. Viime vuosikymmenellä tehtiin komission tarkastuksia ja Brasilian viranomaiset ovat olleet erittäin yhteistyöhaluisia tarkastusten yhteydessä. löydökset eivät antaneet aihetta tehdä lisää rajoituksia lihantuonnille. Tämänhetkinen tilanne on se, että jo lisärajoitusten sälyttäminen Brasilialle olisi asia, joka tulkittaisiin protektionismiksi, ja se saattaisi johtaa siihen, että VTOssa toimemme haastettaisiin, kyseenalaistettiin, lastettaisiin. On myös muistettava se, että Euroopan unionissa meidän täytyy aika ajoin ö, ottaa huomioon myös ö, elintarviketurvallisuuteen liittyvät ongelmat, ja meidän täytyy näihin ongelmiin suhtautua oikeas, järkevällä tavalla. Meidän täytyy noudattaa kansainvälistä kauppaa säänteleviä sääntöjä. Johtopäätöksenä haluaisin sanoa, että varmasti parlamentti, samoin kuin komissiokin, haluavat puuttua laittomaan tuontiin. Sehän on kaikkein suurin uhka korkeille standardeillemme. Komissio tulee myös ylläpitämään tämänhetkisen oikeasuhteisen lähestymistapansa kolmansista maista tuotavaan naudanlihaan mukaan luettuna Brasilia. Tämä tahtoo sanoa, että tulemme ylläpitämään korkean tasoisen kansanterveyden tason ja eläinten terveyden tason, ja se on taso, jota voidaan kunnioittaa kansainvälisestikin. Eh, Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt kuulemme seuraavaksi poliittisten ryhmien puheenvuorot. E, näistä ensimmäisenä kaksi minuuttia EPP, kollega Erans, olkaa hyvä. La Unión Europea impone a los productores comunitarios. Euroopan unionissa noudatetaan maailman korkeimpia standardeja elintarviketurvallisuuden, eläinten ja ympäristön turvallisuuden kannalta. Jäsenvaltiot joutuvat noudattamaan näitä sääntöjä suuremmassa osassa apu ei vastaa kustannuksia ja karjakasvatuksesta joudutaan luopumaan. Tarvitaan toimia. Euroopan unionin kasvuvajeet nyt paikataan tuonnella Brasilia etunenässä. Yhteisön karjan kasvattajat ovat suuren paineen alla. Olisi epäreilua, jos EU-hun tuottaisiin lihaa, joka eh, ei täytä standardeja, jotka on allekirjoitettu kolmansien maiden kanssa, tai, jotka on, tai kun allekirjoitetaan sellaiset standardit, jotka ovat alhaisempia kuin EUn sisäiset varnonrikka VTOn sääntöjä. VTO estää meitä soveltamasta omia standardeja ja näin ollen komission on varmistettava, että EU-hun tuleva liha tulee asianmukaisesti valvotuilta tiloilta – ei ole mitään järkeä asettaa esteitä Brasilian lihan tuonne, koska tarvitsemme lihaa, mutta ei voida kuitenkaan hyväksyä, että suljetaan silmä, että eh, puutteita, jotka EFSA on havainnut. Haluaisin kysyä, miksi komissio haluaa väheksyä näitä säännön vastaisuuksia, kun EFSA on viimeisellä matkallaan Brasiliassa todennut, että tietyt tilat eivät täytä vaatimuksia. Virasto totesi myös, että puutteet ovat suuria jäljitettävyydessä Brasiliassa ja ongelmia on havaittu myös monissa lähetyksissä, jotka kulkevat Euroopan kautta. Asiakirja puuttui. Kuinka tässä tilanteessa voidaan taata, että 1500 Brasilian tilaa täyttää allekirjoitetut vaatimukset? Kiitoksia. Te kyllä puhuitte kauemmin kuin mitä teillä oli puheaikaa. Seuraava puhuja on rouva Keli, olkaa hyvä. Herra Keli. Kiitos puhemies. Kun puhutaan lihantuonnista, meidän täytyy pitää huoli periaatteista ja sääntöjen olemassaolosta. Niin niiden täytyy perustua kuluttajan suojaan, ympäristön suojeluun ja siihen, että lihan tuotteilla täytyy olla tasainen pelikenttä. Tällä hetkellä järjestelmä toimii sillä tavalla, että se on räikeään epäreilu niin kuluttajille kuin maanviljelijöillekin. Karjan kasvattajien maanviljelijöiden täytyy toteuttaa kaikenlaisia kalliita käytänteitä. Tämänhetkinen keskustelun aihe on hyvä esimerkki siitä. Tilannetta, tilanne on kestämätön. Brasiliassa toimitaan väärin. Niiden Brasilian standardit eivät ole hyväksyttäviä Euroopan kuluttajille. Jos me haluamme todellakin jatkaa tätä meininkiä, niin tämä johtaa vain siihen, että elintarviketurvallisuus kärsii. Ja siinä vaiheessa, kun tällaista lihaa on järjestelmässä, niin se tulee mm, leviämään kaikenlaisiin tuotteisiin eikä ole enää jäljitettävää. Miten, me, miten tämä auttaa kuluttajia? Tilanne on siis kestämätön. Tämän, meillä on useita esimerkkejä siitä, että ää, äh, maatiloilla on käytetty rehua, joka jonka alkuperäistä ei ole tarkkaa tietoa. Nyt meidän, meillä on, meidän on aika toimia. Me emme voi vain istua käsiämme päällä ja katsoa, kuin tilanne kehittyy. Se on epäreilu kaikille, niin kuluttajille kuin tuottajillekin, jotka joutuvat toteuttamaan sellaisia käytänteitä, joita ei kuitenkaan noudateta Brasiliassa samanaikaisesti. Kiitos. Kiitokset herra Keli ja seuraavaksi kollega olkaa hyvä liberaaliryhmän nimissä. Statement the... Kiitoksia. Niin, te kerroitte useista toimista, joiden tarkoitus on pitää huoli siitä, että kolmannet maat täyttävät meidän korkeat standardimme. Itse haluaisin puhua brasilian lihasta. Meillä täytyy siis se, että meillä on jäljitysjärjestelmä, ja hyväksytyt tilat Brasiliassa on edellytys sille, että voimme välttää sen riskin, että kontaminoitu liha tulee Euroopan markkinoille. Tämä on erittäin perustavaa, jotta voimme suojella niin kuluttajia, karjankasvattajia kuin veronmaksajiakin. Älkäämme unohtako sitä, että Brasiliassa on edelleenkin suu- ja sorkkatautia. Helmikuun raportissa korostettiin, että epäonnistumisia on tapahtunut koko joukko. 20 prosenttia tuontilihasta on sellaisia, jotka eivät täyttäneet EU-standardeja. Karjalta puuttui korvamerkkejä, ei voitu tietää, mistä liha tuli. Oli kaikenlaisia e-, eturistiriitaongelmia. eu tarkastajat huomasivat, että samat henkilöt ovat vastuussa tarkastuksista ja joilla on myös ikään kuin oma lehmä ajassa näillä tiloilla. Minun huoleni on se, että tämän raportin tässä raportissa sanottiin, että tilanne oli tyydyttävä, mutta olen pahoillani, ei, eivät kyllä minun tietoni ole samanmukaisia ja meidän täytyy olla koko ajan valppaina. Ei minun tarvitse varmasti muistuttaa tätä parlamenttia siitä, millainen vaikutus tällaisella suurella tautitapausten ryppällä saattaa olla äh, veronmaksajillekin. Ja te itse viittasitte Britannian äh, suu- ja sorkkatauti purkaukseen. Me jouduimme tuhoamaan lukuisia eläimiä ja se maksoi miljardeja puntia veronmaksajille. Näin tapahtuu, jos me emme ole valppaina. En minä pyydä rajoituksia, lisärajoituksia Brasilian suhteen, mutta pyydän teiltä tänä iltana, että vakuutatte sen, että tämä asia otetaan vakavasti ja että komissio pitää huolen siitä, että ne virheet, jotka on yksilöity raportissa, oikaistaan ja seuraa seuraavassa raportissa saamme puhtaat paperit, jotta voimme vakuuttaa maanviljelijöille, että heitä, on, heitä suojellaan ja että vapaa kauppa EUn ja Brasilian välillä voi jatkua. Kiitokset herra Lion ja seuraavaksi Smith puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Komissari, minäkin haluan kiittää teitä lausunnosta, joka on ehkäpä rikkain ja asiapitoisin pitkiin aikoihin. Tämä on aihe, joka kyllä ansaitsee tällaisen lausunnon. Ja minähän olen useankin otteeseen puhunut tästä Brasilian lihasta. On hyvä, että näin tällä tuttia naamoja tänäänkin puhumassa tästä asiasta. Me tuemme teitä siitä, kun puhutte tuontirajoituksista ja suojasorkkataudista, mutta itse asiassa tässä ei ole oikeastaan välttämättä kyse siitä. Haluan laajentaa tämän asian myös katsomaan sen, mitä kolmannet maat ovat saavuttaneet. Ei tässä ole kyse pelkästään Brasilian lihasta, vaan laajemmista periaatteista. Meidän kuluttajiemme, eh, kuluttajamme, äänestäjämme ja viljelijämme vaativat, että että ne kolmannet maat, jotka tuovat tuotteita meille, täyttävät meidän standardimme. Minua häiritsee eh, kuulla, eh, kun, te sanotte, että Brasiliassa standardit, jäljitettävyysstandardit ovat alhaisemmat kuin meillä. Meidän kuluttajamme odottavat samoja standardeja kaikilta tuotteilta, joita tuodaan Euroopan unioniin. Ja tietysti ymmärrän, kun puhutte tautien torjumisesta ja valvonnasta, mutta me haluamme peräänkuuluttaa tasapuolisuutta. Me maanviljelijät, kuluttajat vaadimme, että meillä on samat jäljitettävyysstandardit Brasiliassa ja kaikkialla ja tämä e FAOn raportti totesi, että 50 prosenttia tarkistuksista oli sellaisia, että ne epäonnistuivat, epäonnistuivat tai niissä oli ongelmia. Haluan, että te otatte tämän asian vakavasti ja kiellätte tuonin, jos ei täytetä standardeja. Thank you very much. Nikos on minuutti. Niin, ensinnäkin haluan tehdä selväksi sen puheenjohtaja, että tässä ei ole kyse kolmansien maiden tuonnesta, vaan Brasilian, Brasiliasta tuottavasta naudanlihasta, jota tuodaan Euroopan unionin. Minua surettaa, kun meillä ei ole päätöslauselmaa. En tiedä miksi, mutta olen ymmärtänyt, että jotkut tämän parlamentin isot ryhmät eivät olleet mm, valmiita astumaan vastustamaan niitä brasilialaisia, jotka viime viikolla loppailivat Euroopan parlamentissa Brysselissä Eli sen vuoksi puheenjohtajakokous ei sallinut meidän esittää päätöslauselmaa. Haluan tehdä selväksi seuraavan. Brasilialaiset eivät loppaleet minua. Ehkä eivät pitäneet minua loppailemisen arvoisena, en minä tiedä. Ehkä, ehkä he ajattelivat, että minä olen liian kova pähkinä purtavaksi. Haluan tehdä selväksi sen, että minä en aio. Siis hyvä komissari, te ette enää voi sitoa Euroopan unionin viljelijöiden ja karjankasvattajien käsiä erilaisiin standardein. Ja sitten tulette tänne ja väitätte, että VTO ja kaikki hurraavat meille. Me tulemme olemaan te täällä seuraavat viisi vuotta, minä en tiedä kuinka kauan te aiotte olla. Mutta Teidän täytyy tehdä meille mieliksi kaikin tavoin. Teidän täytyy vakuuttaa meille se, että se liha, joka tulee tänne, vastaa samat kriteerit kuin meillä on. Me emme halua mitään toisiksi parasta tai sekundaa. Ja te ette voi odottaa, että me hyväksymme tällaisia ö, väitteitä. Ο κύριος Μπάφτον για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Herra Bafton, kaksi minuuttia. Uh, Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin esittää huolia Brasilian tuontilihan turvallisuuden suhteen. Sääntelemätöntä lihaa tuodaan tuhansien mailien päästä ö, omien viljelijöiden kustannuksella. Se saattaa sisältää muun muassa suu- ja sorkkatautivirusta. Ja se, että Brasiliassa ei ole tiukkaa sääntelyä johtaa siihen, että eurooppalaiset kasvattajat joutuvat alakynteen. Tässä ollaan todella tekopyhiä, ja tämä tekopyhyys on yhä ilmeisempää, kun ajat, puhutaan ilmastonmuutoksesta. Me olemme sanoneet, että meidän täytyy sitoutua kunnianhimoiseen ilmastonmuutosagendaan, mutta samalla ö, ollaan sokeita sille, että karjankasvattajat Brasiliassa tuhoavat Amazonin sademetsää ennen edellistä kieltoa 30 suuri, suuri joukko tuojia, naurakasvattajia toivat lihaa Euroopan unioniin. Nyt lukumäärä on paljon pienempi. Noin sadalle tilalle kuussa annetaan tämä oikeus tarkastajat ovat todenneet erittäin suuria ongelmia Brasiliassa muun muassa jäljitettävyyden suhteen. On paljon sellaisia teurastamoita, joita ei voida millään tavalla yksilöidä eikä jäljittää. On syytä pelätä, että juuri tällaisillekin tahoille on annettu tuontilupia. Euroopan karjankasvattajien täytyy noudattaa sääntöjä, täytyy pitää huolta kuluttajien turvallisuudesta. On ikävää, että merentakaiset karjan kasvattajat eivät joudu noudattamaan samoja sääntöjä ja saavat tällä tavalla etuaseman. Nämä tahot voivat viedä lihaa paljon halvemmin hinnoin. Jotkut suuret vähittäismyyjät, kuten vaikkapa Carrefour tai Walmart, ovat jo kieltäytyneet myymästä Brasiliasta tuotua lihaa. Joka vuosi Belgian kokoinen pläntti Amazonin metsää tuhotaan karjan kasvatusta varten. Minua ällistyttää se, että Briteille ja eurooppalaisille on yhdet säännöt ja Brasilian kasvattajille on aivan toiset säännöt. Kuitenkin EU e ja komissio tukee tätä järjestelmää. Ehkä... E, Kiitoksia, herra Bafton. Teille halutaan esittää kysymys. Herra Smith haluaa esittää teille kysymyksen. Suostutteko vastaamaan siihen? Sopiko teille, että herra Smith esittää teille kysymyksen sinisen korttinsa voimalla? Kyllä. Joten nyt herra Smith voi esittää kysymyksen. Olkaa hyvä. Thank you, President. I, uh... Kiitoksia, puhemies toivoisin, että se mitä Bafton sanoi toteutuisi, mutta tarttuisin siihen, mitä hän sanoi, että ei-säänneltyä lihaa tuodaan Euroopan unioniin. Me kuulimme juuri komission jäsenen 15 minuutin puheenvuoron, jossa hän todisti, että näin ei ole. Tämä on hyvin vakavamielinen keskustelu suunnittelu, tekninen lainsäädäntötyö ja te eh, estätte sen toteutumisen näillä perä, perättömillä syytöksillänne? No saisinko vastata tähän? Kun katsotaan eh, lihaa, jota Brasiliasta ja vastaavista maista tulee, me tiedämme, että siihen liittyy eh, ongelmia sitä ei ole säännelty. Tämähän on ihan ilmeistä, ihan selkeää. Tämä mihin te viittasitte, on aivan oikein, mutta minä totean, että näistä maista tulee jäljittämätöntä lihaa, ja se on tosi asia. Muuten emme olisi tilanteessa, jossa olemme Euroopan unionissa. Me tiedämme, että tätä lihaa tulee, sitä ei ole teurastamoissa eh, tarkastettu, ja se tulee silti Euroopan unioniin. Minä totesin, että viranomaiset ovat tämän todenneet. Kyllä me olemme samalla puolella tässä asiassa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Rouva Dodds, yksi minuutti, olkaa Uh, commissioner. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, kiitoksia tästä alkupuheenvuorostanne, joka oli hyvin kattava. Niin kuin monet tässä salissa tänä iltana, minäkin olen ollut hiukan kummissani siitä, että hyväksytte sen, että tässä ei ole mitään tehtävissä, mitä tulee lihan tuontiin äh, kolmansista maista, että kolmannet maat eivät voi vaatia Euroopan unionilta standardeja, joten me emme voi myöskään tehdä päinvastoin. Monet äh, karjankasvattajista pitäisivät tätä aika epäreiluna ja kaikella kunnioituksella ehdottaisin, että kyllä me voimme vaatia äh, standardeja kunnes voimme olla todella varmoja siitä ja kunnes saamme eläinlääkintäviranomaisten raportit, jotka osoittavat, että tilanne on toivomallamme tolalla. Ja tätä enää lihaa näistä maista ei tulisi tuoda. Monet viljelijämme ja karjan kasvattajamme tuntevat, että tilanne on todella epäreilu ja he ovat vihaisia. Tässä salissa on aika paljon tukahdutettuja tunteita tästä aiheesta. Kiitoksia ja me Jatkamme seuraavaksi Rova Mäkkines, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä tuen herra Nicholsonin vetomusta on aika populistista sosiaalidemokraatilta nyt itkeä täällä krokotiinin kyyneleitä, kun he eivät tukeneet päätöslausumaesitystä aiheesta. Joskus ö, tämä on perusteltua, mutta tällä kertaa ei. Kiitän komission jäsentä ö, siitä, että hän puhui meille suoraan. Me puhumme teille myös suoraan ja teidän on ollut pakko toimia vain siitä syystä, että irlantilainen, irlantilaisten karjan kasvattajien järjestö on raportoinut Euroopan parlamentille tilanteesta ja me painostimme teitä, joten tämä poliittinen painostus on kääntänyt teidän päänne. Minä haluan teidän hyväksyvän sen tosiasian, että teidän on pakko toimia Viittaan näihin lukuihin, joita kuulimme. Vuonna 2007 oli siis 10 000 tuottajaa, jotka saivat tuoda Euroopan unioniin. Nyt näitä on 1700. No mitä tämä kertoo? Sitä, ettei niiden muiden olisi tullut voida tuoda Euroopan unioniin ylipäätään. Eli kyllä tässä aika vakavia kysymyksiä, jotka meidän täytyy lihan tuonnista käsitellä. Minulla ei ole paljon aikaa. Keskityn siis kahteen kysymykseen. Minä en katso, että komissio on tehnyt niin paljon kuin sen olisi pitänyt. Ja nyt minä vaadin tulevalta komissiolta ja totean heille, että me viemme tässä talossa tämän asian nyt aivan loppuun asti me vaadimme omilta tuottajiltamme korkeita standardeja ja he kyllä nousevat kapinaan, jos he joutuvat toteamaan, että nämä standardit vesittyvät kolmannen maan tuonnin kautta. Pinnan alla kyteet, ette ehkä ole sitä huomannut, mutta tulette kyllä huomaamaan. Meillä on esimerkiksi eläinten hyvinvointia koskevia määräyksiä, vaikkapa kananmunien tuotannon suhteen, mutta me emme tässä enää jää lepäämään laakereillemme komissio, olkoot varuillaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Tarabella puolitoista minuuttia. Hyvä komission jäsen, mikä erottaa eurooppalaisen naudanlihan tuontilihasta? Ei ehkä maku, ei ehkä vain hinta, vaan terveysnormit, jotka ovat olemassa EU-ssa, joita ei välttämättä noudateta kuin niissä maissa, joista, joista lihaa tuodaan. Mitä tulee Brasilian naudanlihaan, Irlannin, Irlannissa on laadittu tästä laaja kertomus, tuotin vuonna 2007 Brysselinkin. Belgialaisetkin viranomaiset ovat osoittaneet, että Argentiinan lihan bakteriologinen taso on huonompi kuin paikallinen, paikallisessa lihassa. Eihän se ole kumma, koska argentinalaiselta lihalta kestää kaksi kuukautta ennen kuin se pääsee eurooppalaiselle lautaselle asti. Siksi Euroopan unionin terveysstandardeja ei tulisi noudattaa ainoastaan EU-maissa, vaan myös kolmansissa maissa, joista lihaa tuodaan EU:hun. Jos tämä ei pidä paikkaansa, se osoittaa, että komissio, jonka mielestä kielto on, ei ole perusteltua, komissio on tässä tapauksessa epäonnistunut. Maat, kuten Chile, Japani, Japani ja Yhdysvallat, jotka kielsivät Brasilian lihan tuomisen, ovat esimerkillisiä. Meidän on suojeltava tuottajia, jotka takaavat laadun. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Tarabella. Seuraavaksi rouva Harkin, Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari, te sanoitte, että emme voi selittää samoja standardeja, mutta meidän täytyy varmistaa, että niillä on sama vaikutus. Olemme puhuneet jäljittä, kestävyydestä karjatilalta aina ruokapöytään, mutta kolmansissa maissa jäljitettävyys on paljon rajallisempi. Jos tämä jäljitettävyys on rajallisempi, niin, ja te sanoitte itse näin, niin miten voi vaikutus olla sama? Viittaan hiljattain tehtyyn fao raporttiin, joka koski naudantuontia Brasiliasta. Sekä komissio että FAO ovat jatkuvasti vähätelleet löydöstensä vaikutusta ovat vähätelleet tätä tietoa. Kyllä, lisää vaatimuksia on otettu käyttöön, mutta vasta sen jälkeen, kun maatalouskomitea ja Irlannin järjestöt ovat painostaneet komissiota. Jos minä antaisin opiskelijoille 12 ongelmaa ratkaistavaksi ja he ratkaisisivat niistä vain kuusi, niin en minä antaisi heille kymppiä enkä edes kasia. Jos kolmella olisi suuria ongelmia, en vielä pitäisi sitäkään hyvänä tuloksena, erityisesti jos olisin vuosia tehnyt työtä pyrkiäkseni parantamaan arvosanoja. Euroopan unioni haluaa reilut säännöt ja vapaan kaupamme ja kuluttajat haluavat varmuutta. Komissiolla ja EFAlla on nyt aikamoinen vastuu kannettavanaan. Minä en antaisi heille kymppiä työstään. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi kollega Ashworth, olkaa hyvä. Thank you, Commissioner. Puhemies, komissaari, niin oli mukava kuulla, että aiotte päättäväisesti ylläpitää standardia Euroopan unionissa. Mutta kaksi kommenttia. Ensinnäkin puhuitte näistä julisteista lentokentillä. No täytyy sanoa, että en ole koskaan nähnyt ainuttakaan varoitusta, enkä ole koskaan nähnyt yhtäkään tarkastusta tehtävän Euroopan unionissa tuontilihan suhteen. Toivottavasti tarkastatte asian tarkastatte mitä sanoitte, koska näin ei ole tapahtunut. Toiseksi en ole vakuuttunut teidän väitteestänne, joka koskee brasilialaista lihaa. Itse olen käynyt paikan päällä ja olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa tässä suhteessa. Hyvä komissaari. Me Euroopan unionin karjankasvattajat noudatamme maailman korkeimpia standardeja mutta tämä maksaa tietyn hinnan. ja me voi siirtää tätä hintaa kuluttajien maksettavaksi, joten on erittäin epäreilua se, että te haluatte altistaa Euroopan unionin kuluttajat tuotteille, jotka eivät täytä meidän standardejanne kaupalliset intressit eivät voi ratkaista ongelmia. Meillä täytyy olla selkeä EUn elintarvikepolitiikka. Ei tämä ole mitään protektionismia. Tämä on sitä, että YMP tekee juuri sen, mitä sen pitääkin tehdä. Tarjota laadukasta ja riittävästi ruokaa. Kiitos. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Des. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, olen kiitollinen Rova Eranssille siitä, että hän oli mukana saattamassa tätä aihetta esityslistalle. Tämä keskustelu on elintarvikealalla todellista periaatekeskustelua. Minä en piittaa Brasiliasta tai jostain muusta maasta, enkä katso, että niitä täytyy tässä nyt liikaa tarkastella, vaan kyse on myös Euroopan unionin maataloustuotannon kohtelusta. Luonnollisesti kuluttajan suoja on aivan ehdotonta. Ja koska kuluttajansuoja on ehdoton vaatimus ja määräys, niin äh, ei voi olla niin, että äh, lihaan tai tuontituotteisiin ylipäätään kohdistuu erilaisia sääntöjä kuin äh, eurooppalaisiin tuotteisiin. Ei voi olla niin, että tänne tulee lihaa, jota ei ole tarkastettu, eikä ole korvamerkin korvamerkkiä näkynyt. Ei tätä voida hyväksyä. Ähm, kuluttajan suojalle tämä tuotteen seurattavuus on äärimmäisen tärkeää ja siksi tämän <laughs> seurattavuuden täytyy luonnollisesti toteutua myös tuonnin suhteen. Jos näin ei tapahdu, niin sitähän me vaan kiusaamme omia tuottajiamme. Tuonnista vastuussa olevat tahot komissiossa mittaavat kahdella mittatikulla. En minä tässä todellakaan halua mitään linnoitusta Euroopan ympärille rakentaa, mutta minä haluan, että meidän tuottajamme voivat olla kilpailukykyisiä ja että voimme varmistaa myös tulevaisuudessa elintarvikkeiden saatavuuden puolelle miljardille eurooppalaiselle. Ja me Euroopan parlamentti tulee sohimaan tätä haavaa myös tulevaisuudessa. Me emme vaikene ennen kuin kilpailutilanne on reilu ja e, e, haluamme, että elintarviketurva toteutuu Euroopassa myös tulevaisuudessa. Eh- Kiitoksia. Seuraavaksi herra Cortes Lastra, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission kollegat. Komission on edelleen jatkettava kolmansista maista tulevan tuonnin valvontaa. Se hyödyttää meitä kaikkia e, tuottajiamme, jotka ovat tehneet suuren ponnistuksen asetuksia noudattaakseen sääntöjä ja kasvinsuojelu- ja eläinsuojelusääntöjä ja jäljitettävyyttä. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että tämä ongelma ei rajoitu yhteen maahan eikä yhteen sektoriin. Kyseessä on monimutkainen aihe, josta olisi käytävä kunnon keskustelu. Kiitoksia. Sitten kollega Gölling yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies Oma alueeni Lounais-Englannissa on ö, ihanteellinen laidunmaa. Se tuottaa ö, erinomaista naudanlihaa. Karjan kasvattajat ö, ovat pitäneet huolen siitä, että eläinten hyvinvointi ja jäljitettävyys on erittäin korkealaatuista. Ja voisi kuvitella, että he ovat onnellista väkeä, mutta mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Joutuvat taistelemaan kaikilla rintamilla. Tässä parlamentissa muun muassa mm, loppaillaan mm, kasvissyöjyydellä ja väitetään, että lihansyöjät ovat suorastaan rikollisia. Ja samalla tehdään kauppaa sellaisten maiden kanssa, jossa tuhotaan sademetsiä karjan kasvattamiseen. Karjan tuottajat eivät halua mitään etuja, etuoikeuksia, vaan reilun pelikentän. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikki liha, jota tuodaan Euroopan unioniin, täyttää standardit. Teidän täytyy todellakin nyt ottaa itsenne niskasta kiinni ja pitää lupauksenne. Oli. O kirjos Lavia. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa herra Lavia, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Signor komis- Puhemies, herra komission jäsen. Aihe, jota käsittelemme tänä iltana, on mielestäni vain pieni osa paljon suurempaa ongelmaa. Tasavertainen kohtelu omien tuottajiemme ja tuo, tuojien välillä on asia, joka ei koske ainoastaan lihaa markkinoita, vaan monia muitakin tuotteita. Lihasta puheen ollen, kuten tiedätte, Eurooppa on nettotuoja. Tuotamme Euroopassa vain 60 prosenttia tarpeistamme. Se merkitsee, että meidän on pakko tuoda lihaa, mutta haluamme taata kuluttajille terveyden suojan. Haluamme, että kuluttajien terveyttä suojellaan ja haluamme, että se mikä täällä on kuultu tänään, että ei voida edellyttää vastaavia sääntöjen noudattamista vastaavien sääntöjen noudattamista tuonnille, että tällaista ei enää tarvitsisi kuulla. Tämä ei varmaankaan ole oikea tie, jos on olemassa ehtoja, jotka koskevat tuotteen jäljitettävyyttä tai, jotka, tai joiden kautta voidaan noudattaa sisäisiä standardeja, jotka ovat tärkeitä kuluttajiemme takia. On tärkeää pitää niistä kiinni sisäisesti ja myös niitä olisi sovellettava tuontiin. Kiitoksia. Kiitoksia herra Lavia. Seuraavaksi rouva Delange, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies. Minä olen viimeinen puhuja virallisella puhujalistalla ja yritänpä tässä nyt vetää hiukan keskustelulankoja yhteen. Tämän varmaankin voisin tehdä toteamalla, että olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla. Samanlaiset tilanteet vaativat samanlaista kohtelua, eli kaikkia tuotteita on kohdeltava samalla tavoin. Ja joka tapauksessa tämä koskee paitsi Brasiliaa, tämä koskee esimerkiksi yhdysvaltalaisia kloonattuja tuotteita ja hormo, hormonikäsiteltyjä tuotteita ja niin edelleen. Ja me tulemme katsomaan, että seuraava komissio huolehtii siitä, että samassa tilanteessa kohdellaan kaikkia samalla tavoin. Me vaadimme että tämä toteutuu. Ja arvoisa komission jäsen, tässä nyt ensimmäinen askel on otettu, joitain askelia on otettu, olen samaa mieltä tästä kanssanne. Esimerkiksi se, että suu- ja sorkkataudin torjunnassa torjunnassa rokotukset ovat toimineet. Omassakin kotimaassani tähän tautiin on kuollut 85 eläintä, mutta kun ajatellaan rokotettuja eläimiä. Voidaanko näiden rokotettujen eläimien liha sitten tuoda Euroopan unionin? Myös tältä osin haluan teiltä toimia. Kiitoksia. Lange. Kiitoksia, Rouva de Lange. Nyt olemme kuulleet puhujalistalla olevat puheenvuorot. Nyt puheenvuoroja on pyydetty myös puhujalistan ulkopuolelta. Herra Jaar, yksi minuutti eikä yhtään enempää. Kiitoksia, rouva puhemies. Parlamentin maatalousasiantuntijat ovat tehneet hyvin yksinkert- esittäneet yksinkertaisen vaatimuksen. Emme halua sen enempää emmekä vähempää kuin että samat säännöt, jotka koskevat Euroopan unionin omaa tuotantoa, koskevat myös tuontia. Komission jäsen käytti yli 10 minuuttia selittääkseen meille, että ei se nyt ihan niin ole. Kyllä te olisitte voinut vastata lyhyemmin. Olisitte voinut sanoa, kyllä näin on, Euroopan parlamentti on oikeassa ja tästä tämän toteutumisesta tulee huolehtimaan tulevaisuudessa. Minun ryhmäni parlamentin ja parlamentin vaatimus ei liity kauppaan, aivan päinvastoin. Tämähän nyt on reilulle maailmankaupalle ehdoton edellytys, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Me haluamme reilut pelisäännöt markkinataloudelle Euroopan unionin sisällä ja ulkopuolella. Emme sen enempää, emmekä sen vähempää. Ja tätä tulemme vaatimaan komissiolta tässä ja nyt ja myös tulevaisuudessa. Siitä voitte olla aivan varma. Kiitoksia. Sitten äh, Watson, olkaa hyvä. Commissioner. Puhemies, hyvä komas, komissaari. Ennen tätä keskustelua keskusteltiin nälästä ja nämä liittyvät toisiinsa. Te olette oikeassa, kun teette kaiken voitavamme, jotta voitte äh, varmistaa kuluttajien suojan Euroopassa. Ja me haluamme tietysti äh, pitää teidät tilillä. Mutta naudanliha on tällaista, tällainen tuote, joka tuo paljon rahaa. Valitettavasti kilogramma naudanlihaa vie paljon enemmän kuin sitä tuottaa vettä kuin vaikka kilo soijaa. Meidän täytyy tehdä kaksi asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy auttaa mm, köyhiä maita kehittämään jäljitettävyysjärjestelmiä ja meidän täytyy noudattaa Chris Davisin ohjetta, eli rohkaista kaikkia kansalaisia lopettamaan lihansyönti. Kiitokset herra Watson. Kiitoksia tästä. Sitten rouva Kostinger. Danke, Frau Präsidentin. Kiitoksia rouva puhemies. Me haluamme laadukkaita tuotteita kuluttajille. Meillä on tähän oikeus ja tämä liittyy paitsi terveyskysymyksiin, myös ympäristökysymyksiin ja jäljitettävyyteen. Jäljitettävyys tuo läpinäkyvyyttä ja tämä toteutuu vain Euroopassa. Kuluttajan suoja ja samoin kilpailukyky, omien tuotteiden kilpailukyky, näin ollen kilpailu, ma- ma- talouden kilpailukyky on, sitä on puolustettava. Tämä on meidän kaikkien etujen mukaista. Me Euroopan parlamentin jäsenenä haluamme vastuullisesti käydä tätä keskustelua ja varmistaa kunnolliset poliittiset puitteet toimille tulevaisuudessa. Kiitoksia. Sitten herra Nikolesku, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen. Tiedätte erittäin hyvin, että Romanialla ei ole oikeutta myydä porsanlihaa, sianlihaa Euroopan markkinoille, mutta meillä on oikeus vuodesta 2010 alkaen tuoda porsanlihaa muista maista ja viedä sitä sitten eteenpäin. Meidän on sovellettava erittäin tiukkoja teurastussääntöjä. Olen vakuuttunut siitä, että romaanialaiset sian kasvattajat mielellään korvaisivat tämän järjestelmän järjestelmän, jossa olisi tiukemmat kontrollit lentokentille. No tämä on vitsi, mutta sääntöjen on oltava sanoja, samoja kaikille. Merci, madame la présidente. Kiitos. Kiitoksia puhemies, kiitoksia hyvä komission jäsen teidän esityksestänne, joka hyvin heijastelee teidän tekemäänne hienoa työtä kaudellanne. Eurooppa valitsi ähm, sellaisen mallin, jolla suojellaan kansaa elintarviketuotannon kautta 100 euroa henkeä kohti vuodessa joudumme maksamaan, jos haluamme taata äh, elintarviketurvan komissiossa. Saimme OAVn kertomuksen Tämän parlamentin uutena jäsenenä olin aika kiusantunut, kun havaitsin, että, että avustajan eivät halunneet vastata kysymyksiimme. Pitääkö meidän hävetä sitä, että meillä on tiukkoja sääntöjä? Onko meidän hävettävä sitä, että me vaadimme niiden noudattamista? kun näistä samoista maista halutaan tulla tänne perustamaan tehtäitä tai asettamaan meille ehtoja, onko meidän nöyryttävä siihen. Meillä on tiukkoja sääntöjä, koska kyseessä on elintarvikeet, kyseessä on kansalaisten terveys. Meidän ei tule hävetä. Kiitoksia puheenvuorostanne ja viimeisenä sitten herra Delfi, olkaa hyvä także musimy importować meidän on tuottava tuotteita kauppa, kauppa edistää vaihtoa, mutta on olemassa laatustandardeja ja vaatimuksia. Tämä on selvä asia ja tästä tänään puhumme. Euroopassa on erilaisia valvontatapoja, joilla valvotaan omia markkinoita ja vältetään eh, tuotteiden saapuminen markkinoille, jotka voivat olla vaaraksi turvallisuudelle. Se, mitä komission jäsen sanoi, mitä se oikein tarkoittaa? Emmekä voi edellyttää samoja, val, samaa valvontaa ja menettelyjä tuojilta kuin eh, omilta tuottajiltamme. Ymmärsinkö tämän oikein? Mitä tämä oikein tarkoittaa? ainoastaan vaikutuksen pitää olla sama. Mitä tämä merkitsee? Pitää olla vastaavanlainen vaikutus. Esimerkiksi jos Venäjä tai joku muu maa asettaa ehtoja Euroopan tavaroiden tuonnille, silloinkin otetaan siis huomioon vain vaikutukset, niin kuin te sanoitte Brasilian tapauksessa. Onko näin? για να κλείσετε αυτή την πλούσια συζήτηση. Kiitoksia. No niin, nyt puheenvuoron äh, saa komission jäsen keskustelun päätteeksi. Olkaa hyvä. Arvon jäsenet, muistuttaisin teitä siitä, että en minä, siis minä sanoin, että me emme voi tuputtaa sääntöjä kolmansille maille. Ja olen pahoillani siitä, että vaikka tein 10-15 minuutin mittaisen esityksen, niin en kyennyt takomaan päähänne, mitä tarkoitin. Mutta minun täytyy muistuttaa teitä siitä, että samanaikaisesti kun me olemme kolmasista maista tulevan lihan tuojia, tällä hetkellähän me tuomme Brasiliasta vain 5 prosenttia siitä, mitä tarvitsemme Euroopan unionissa – naudanlihasta puhuttaessa. Samanaikaisesti me viemme paljon kolmansiin maihin, Venäjälle ja muihinkin maihin. Tässä vaiheessa meidän vientimme Venäjälle on miljardi euroa vuodessa. Venäjällä pyrimme vakuuttamaan Venäjää siitä, että me emme voi hyväksyä samoja sääntöjä kuin joita Venäjällä sovelletaan, koska nämä ovat kansainvälisen kaupan sääntöjä. Me sovellamme vastaavuutta, mutta emme identtisiä sääntöjä niin kauan kuin voimme olla varmoja siitä, että muiden säännöt ovat riittävän tiukkoja, jotta voivat suojella meidän kuluttajiamme. Näin toimimme. Ja syy siihen, että me sovellamme Brasilian suhteen näitä turvallisuussääntöjä johtuu nimenomaan siitä, että me olemme, meidän FEO-missiomme ovat osoittaneet, että kaikki ei mene oikein, ja siksi sovellamme tiukkoja sääntöjä. Olen antanut teille lukuja. Ja mitä tulee viimeisimpään Brasilian matkaamme, kyllä ongelmia oli, mutta minäpä haastan teidät katsomaan, lukemaan kaikki kaikkia raporttejamme ihan mistä tahansa jäsenvaltiostakin ja vertailkaa niitä. Voitte nähdä puutteita myös jäsenvaltioissa. Me pyydämme jäsenvaltioita ja viranomaisia oikaisemaan nämä vääryydet, ja niin teemme myös Brasiliassa. Joten ongelmia oli kyllä yksilöity Brasiliassa. Yhdessä Mm, siis kolmessa, kolmella tilalla oli merkittäviä puutteita. Viranomaiset ryhtyivät oikaisutoimiin ja koulut, koulut, kouluttivat myös tarkastajiaan uudestaan. Kolmessa muussakin, kolmella muullakin tilalla oli puutteita muun muassa, oli viipeitä eläinten liikkumiseen raportoinnista tai tietokannoissa oli ongelmia. Näitä pidettiin vähäisinä ongelmina ähm, FIO on taho kantilta. Äh, Brasilian viranomaiset kuitenkin sitoutuivat uudistamaan tietokantansa, jotta tieto ei olisi väärää. No, FAO on missiot ovat tietoisia tästä, kun menevät paikan päälle. Tulevat tie- tietävät, että ongelmia tulee löytymään. Ja meidän velvoitteemme on oikaista ne ongelmat, joita löydämme, olipa kyse jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta. Koska meidän, me, me olemme tilivelvollisia kuluttajillemme. Ja haluan vakuuttaa teidät siitä, että jatkossakin aiomme lähettää näitä missioita Brasiliaan ja muihin maihin, jotta voimme varmistaa sen, että kun puutteita löytyy, ne oikaistaan, ne korjataan. Haluan myös va- vakuuttaa teille, että me, me pelaamme tässä hyvin reilua peliä niin omien kar, karjan, kar, karjan kasvattajien osalta kuin kolmansinkin maiden kasvattajien osalta. Remark about Romania. Täällä puhuttiin Romaniasta. Niin, ihan kuin Bulgaria ja monet muutkin jäsenvaltiot aiemmin, niin Romaniallakin on ollut ongelmia muun muassa klassisen sika kuumeen osalta. Me olemme auttaneet Bulgaria paljon ja pyydän teitä menemään omien hallitustenne pakeille. Pyytäkää heitä kertomaan, miten paljon me olemme auttaneet teitä hankkiutumaan eroon näistä ongelmista. Ja olen varma siitä, että ihan lähitulevaisuudessa Romania voi viedä lihaa juuri siksi, että me olemme antaneet apuamme näille maille, jotta pääsevät eroon tästä klassisesta sikakuumeesta. Ja hyvät kuulijat. Haluan vakuuttaa teidät siitä, että me olemme, me, me, me olemme vastuussa Euroopan kuluttajille ja haluamme olla reiluja kaikkien kanssa. Ja haluan vakuuttaa teidät siitä, että meidän FAO-missiomme kolmansiin maihin ovat aina erittäin tiukkoja. Me tulemme olemaan valppaina. Ja jos jokin menee pieleen, me pyrimme sen korjaamaan mutta tulemme olemaan siis valppaita ja reiluja. Tuleeko listalle jotain muuta? Se riippuu tietenkin ihan Brasilian viranomaisista. Siitä, ovatko valmiit käyttämään riittävästi rahaa parantaakseen tilojen laatua niin, että ne täyttävät meidän standardimme ja voivat viedä lihaa. Jos eivät, niin eivät sitten viettäne lihaa. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja istunto jatkuu huomisaamuna kello 9.13 ja sitten 15.17. Esityslista on julkaistu. Tältä illalta